nämä ajat. Ja esityslista on julkaistu ja se löytyy muun muassa Euroopan parlamentin eh, internetsivuilta. Päätämme istunnon tähän ja toivotan kaikille hyvää yötä.